Hyvät kollegat, nyt jatkamme kokousta. Ensimmäinen asia esityslistalla on komission julkilausuma, ehdotettu direktiivi tietosuoja-asioissa silloin, kun on kysymys rikosasioissa tehtävästä poliisia oikeudellisessa yhteistyössä. tässä ei tulla käymään keskustelua puheenvuoroja ilman puhujalistaa. Komission jäsen Maria Damanakki saa ensimmäiseksi puheenvuoron komission nimissä. Kiitos, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Komissio ehdotti tietosuojasäännöstöä tammikuussa kahdesta syystä. Ensinnäkin me halusimme varmistaa sen, että tietosuoja on korkealla tasolla yksilöille sillä tavalla kuin perussopimuksissa on säädetty. Ja toiseksi me halusimme Euroopan liike-elämälle antaa neu, tällaisen neutraalin tietosuojajärjestelmän käyttöön. Nyt meidän täytyy mennä eteenpäin, jotta me saamme tästä sopimuksen tästä paketista. parlamentissa on huomattavaa kehitystä tapahtunut, koska täällä on mietintöjä, joita mm, esittelijät ovat laatineet. Komissiolle tämä edistyminen tarkoittaa sitä, että asetus ja direktiivit ovat sellaisia, sellainen asia, josta neuvotellaan yhdessä se, että kansalaisten eh, suojelu toteutuu, niin se on kolikon kaksi puolta. Meidän pitäisi saada tämä tulos eh, syntymään silloin, kun me tietosuojasäännöstöä EU-ssa uudistamme. Mitä tulee henkilötietojen käsittelyyn poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä, niin meillä on tällä hetkellä hyvin monenlaisia, monenlaisia sääntöjä ja erilaisia välineitä siihen käytettävissä. Kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, niin silloin me saimme mahdollisuuden laatia kokonaiskehyksen tälle asialle sillä tavalla, että suojelun taso on korkea henkilötietojen kohdalla ja sitten, että otetaan huomioon kaikki se, mitä poliisi ja oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa tarvitaan. Erityisesti tämä tietosuojakehys, jota on muutettu, niin se antaa mahdollista toimia yli rajojen Tämä vähentää niitä eroja, joita jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välillä on. Status quo ei aina ole asia, joka edistäisi tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Säännöt, joita me tässä Lissabonin sopimuksen myötä olevassa esityksessä on tehty, niin nämä koskevat vain näitä rajat ylittäviä prosesseja Käytännössä on niin, että poliisi ja lainvalvontaviranomaiset eivät aina pysty erottamaan yhden maan prosesseja rajat ylittävistä prosesseista. Eikä ole aina helppoa tavallisen poliisin edustajan erotella näitä asioita. Yhtenäinen mm, tietokanta esimerkiksi poliisin puolella saattaa sisältää sellaisia henkilötietoja, joita kerätään kansallisesti ja jotka kuitenkin toimitetaan toiseen jäsenvaltioon. Ei olisi tehokasta, että laadittaisiin kaksi eri eh, tietokantaa samaan tilanteeseen. Eikä myöskään olisi tehokasta se, jos me soveltaisimme kahta erilaista suojelusäädöstä yhteen tietokantaan. Ehdotuksen tarkoituksena on nyt tarko- kattaa sekä maan sisäiset että rajat ylettä, ylittävät tapaukset, ja näin parlamentti on meiltä kauan jo pyytänyt. Ehdotettu direktiivi sisältää samat suojelun periaatteet kuin ne, mitkä ovat asetuksessa. Ja tämä myöskin heijastelee parlamentin toiveita siitä, että näitä suojelun sääntöjä laajennettaisiin koskemaan poliisia ja oikeudellista yhteistyötä. Tässä mm, eh, asetusehdotuksessa on samoja asia kuin direktiivissä. Ensinnäkin oletusarvot ja sitten määritellään eh, tällaiset yhteyshenkilöt, sitten eh, puhutaan myöskin niistä toimivaltuuksista, joita komissiolla on käytettävissään, kun tietoja siirretään maiden välillä. Tämä kertoo siitä, kuinka vankat suojelusäännöt meillä on ja kuitenkin sillä tavalla, että tietoja voidaan vaihtaa. Meidän ei pidä koskaan unohtaa, että henkilötietojen suoja on asia, joka on mukana perussopimuksissa ja perusoikeussopimuksessa. Nämä asiat eh, täytyy ottaa myös sektoriinstrumenteissa mukaan ja entisissä kolmannen pilarin asioissa. Sitten kun direktiivi astuu voimaan, komissio tulee kolmen vuoden sisällä siitä tarkastelemaan ja mahdollisesti muuttamaan muita sääntöjä, joita EU:ssa on hyväksytty, sellaisia, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn eh, lainvalvontaviranomaisten toimesta. Kiitos. Suurkiitokset komission jäsenelle. Ja sitten puhujat poliittisten ryhmien nimissä. Ensin herra Kelly EPPstä kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Minulla on ilo puhua kaksi minuuttia tästä tärkeästä asiasta. Asiasta, joka on tärkeä kaikille kansalaisille, kaikille yrityksille, ei pelkästään EU-ssa, vaan kautta maailman. Meillä on siis tietosuojadirektiivi, joka oli aikanaan relevantti ja osa siitä käsitteli henkilötietojen lähettämistä poliisille ja oikeusviranomaisille. Tämä oli puitepäätös ajan myötä Euroopan parlamentti totesi, että se tuli yhä vanhentuneemmaksi ja vaati uudelleenarviointia ja uudistamista. Se ei ollut tehokas jossakin suhteessa koskaan, koska se käsitteli rajat ylittävää prosessointia ja tietojen käsittelyä, mutta ei kansallista tasoa. Se salli myös laajat, laajan äh, tulkinta liikkumavaran ja siinä, että oli korkeat standardit, joillekin hyvin matalat. Ja tietysti komissiolla ei ollut toimeenpanosäännöksiä, jotta voitiin varmistaa yhteinen lähestymistapa. Kuten komissio sen otti esille Lissabonin sopimuksen myötä, ja tietysti kun internet on kehittynyt ja mitä maailmassa on tapahtunut sen jälkeen, niin tarvitaan päivitystä. Parlamentti itsessään olisi pitänyt parempana yhtä yksittäistä välinettä, mutta se voi elää myös komission ehdotuksen kanssa, asetus ja direktiivi. Kuitenkin olemme huolestuneita monista näkökohdista, erityisesti kun ajatellaan sitä, miten direktiiviä käsitellään neuvoston tasolla. Näyttää olevan asetuksessa tiettyä liikkumista, mutta ei direktiivissä. Tästä syystä pyytäisimme neuvostoa saada aikaan toimintasuunnitelma, miten he aikovat asiaa käsitellä ja myöskin varmistaa, että on tarpeeksi joustavuutta jäsenvaltiotasolla, jotta ei tulisi dramaattisia standardien nostamisia ja dramaattisia laskemisia yhdessä toisessa jäsenvaltiossa. Jos näin tehdään, niin silloin päästään edistykseen. Ja lopuksi sanoisin, että Israelin, pää, Israelin kanssa taputti minulle. Hän sanoi, että ei olisi ollut prioriteetti heille. Kiitos. Eh, Kirja Tikau. Kiitos. Rouva Tikau haluaa esittää sinisen kortin kysymyksen. Siis herra Kelly, rouva Tikau haluaa esittää sinisen kortin kysymyksen. Rouva Tikau, olkaa hyvä. Lyhyesti. Uh, Kiitos. Minä haluaisin eh, kysyä herra Keliltä, että miten tämä tiekartta asia pitäisi, vaaditako täällä seuraavan asian mukaan ottoa? Miten tämä uusi säännöstö sitten vaikuttaisi näihin yleisiin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten SWIFTiin ja muihin? Pitäisi miettiä sitä, että ovatko uudet ja vanhat säännökset tietosuojassa samanlaisia. No, Kyllä tämä on tärkeä pointti, koska meillä täytyy olla johdonmukaisuutta kautta linjan. En tietysti voi ennakoida, mitä neuvosto tekee, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että on tärkeää, että nämä kaikki asiat otetaan huomioon. Ja erityisesti, että olisi kiireellisyysajattelua tässä asiassa, että saadaan asia päätökseen. Erityisesti tämän toimikauden aikana ja pelkäänpä, että jos sitä ei saada päätökseen, ehkäpä ensi vuoden loppuun mennessä, niin sitten kun vaalit ovat Turussa 2014, niin olisi kovin vaikeaa saada aikaan edistystä, jos liian paljon on tehtävänä vielä 2014. Kiitos. Kiitos. Sitten SD-ryhmästä herra Dimitrios Drutsas kolme minuuttia. Suurkiitokset puhemies ja kiitokset myöskin komission jäsenelle hänen puheenvuorostaan ja myöskin sen tämänpäiväisestä julkilausumasta. Puhun itsestäänselvyyksiä, kun sanon, että me kaikkien täytyy olla tietoisia näistä turvallisuuskysymyksistä kansalaisten kohdalla. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Meidän täytyy suhtautua niihin varovaisuudella ja vakavuudella ja jälleen kerran haluaisin painottaa sitä, että Euroopan parlamentissa me todellakin painotamme näitä asioita asianmukaisella tavalla. Ja juuri tästä syystä Euroopan parlamentti on ja on jatkossakin hyvin tiukka suhteessa muihin EUn toimielimiin tässä asiassa. Kuten komission jäsen tietääkin, Euroopan parlamentti on alusta lähtien vaatinut yhtä asetusta, yhtä välinettä, jolla käsiteltäisiin kaikkia tietosuojakysymyksiä, jotta sekä, yksi, jotta sekä yksityistä että julkista sektoria käsiteltäisiin samalla tavalla silloin, kun on kysymys poliisi- ja oikeusviranomaisista. Tämä toiveemme sitä ei kunnioitettu ja tästä syystä meillä on edessämme sekä direktiivi että asetusehdotus, mutta tästä huolimatta Euroopan parlamentti on komission ehdotuksesta iloinen. Me haluaisimme edelleen tarkastella näitä yhtenä pakettina, siis käytännön läheisellä tasolla, mutta myöskin ihan todellisuudessa. Meidän mielestämme asetusta ei voi olla ilman direktiiviä ja me pidämme kiinni tästä pakettilogiikasta, jotta me saamme oikeusvarmuutta. Olen iloinen, että tänään puheenvuorossanne jälleen kerran vahvistitte sen, että komissiokin tarkastelee direktiiviä ja asetusta yhtenä pakettina. Hyvä komission jäsen, te sanoitte, että tässä ei ole huolen aiheita ja me olemmekin tehneet hyvää yhteistyötä, enkä uskalla, enkä yhtään välttele tämän myöntämistä. Mutta samaa en voi sanoa neuvoston kohdalla. Ja esitänkin kysymyksen, missä nytkin neuvosto on? Miksi neuvosto ei ole täällä nytkään paikalla vastatakseen esittämiimme kysymyksiin? Ja ehkä voin sanoa äh, lisäksi, että me haluamme joudumme ehkä vetämään sen johtopäätöksen, että neuvosto ei halua olla osallisena näinkin tärkeässä kansalaisten kannalta tärkeässä kysymyksessä. Haluaisin kiittää komissiota vielä yhteistyöstä tämän direktiivin puitteissa. Haluaisin esittää kysymyksen siitä, miksi neuvosto ei halua ryhtyä yhteistyöhön. Lopuksi haluaisin painottaa sitä, että Euroopan parlamentti tulee kaikilla mahdollisilla keinoilla toimimaan niin, että nämä toimet saadaan vietyä päätökseen, jotta direktiivi ja asetus saadaan vietyä päätökseen yhtenä pakettina, jotta tietosuojalle saadaan riittävä taso Euroopassa aikaiseksi. Hyvät kollegat, jos voisitte pitää puheajastanne kiinni. Seuraavaksi ALDE-ryhmästä Rouva Intveld, kaksi ja puoli minuuttia. Teille, jotka olette seuranneet presidentinvaalikampanjaa Yhdysvalloissa, niin tiedätte mihin viittaan. Tunnen itseni vähän Clint Eastwoodiksi tässä, tuohon puhun tyhjälle tuolille, koska jälleen kerran neuvosto on poissa. Ja kollegani ovat jo hahmotelleet sen, että tämä talo hyväksyisi pakettilähestymistä, vaan että direktiivi ja asetus olisivat yhdessä, mutta haluan lisätä yhden osatekijän, ja se on se, että direktiivi meille on ennakkoedellytys jatkotyölle poliisi, jatkoyhteistyölle poliisien sisäasiassa. Neuvosto pitäisi ymmärtää tämä, koska neuvostolla on myöskin että Se haluaa edestyä, kuten mekin, poliisia oikeusasioiden yhteistyössä. Mutta miten poliisi ja oikeusviranomaiset voivat vaihtaa tietoja, jos ei ole asianmukaista tietosuojaa? Joten kovasti neuvoisin pois olevaa neuvostoa etenemään nopeasti direktiivin kanssa. Ja minä haluaisin mennä vielä pidemmälle kuin kollegani. Ei etenemissuunnitelmaa, vaan tuloksia ja nopeita tuloksia. Jos neuvosto haluaa meidän hyväksyvän jatkotoimia poliisi- ja oikeusasioiden yhteistyössä, niin voin ajatella muutamia mielenkiintoisia asioita. Tutkintomääräys ja mitä niitä nyt onkaan. Heidän pitäisi paremmin mieluumminkin nopeuttaa työtä. Haluaisin myös muistuttaa neuvostolle, että direktiivin edeltäjä puitepäätös, joka on tällä hetkellä voimassa, siitä tämä äänestö tämä talo äänesti sen kumoon. Se oli valitettavasti ennen Lissabonia. Jos nyt emme pidä, että nykyinen puitepäätös on riittävä, niin mistä tahansa, mitä tahansa neuvostosta tulee, niin sen täytyy olla kovin paljon parempi kuin mitä tällä hetkellä voimassa on. Toiseksi, teemme kovasti työtä jotta direktiivi saadaan sopusentua asetuksen kanssa, koska olemme pettyneitä, että on kaksi välinettä milloin kuin yksi, ja teemme kovasti työtä, että yritämme varmistaa, että on yksi harmonisoitu tietosuojan taso kaikille henkilötietojen käytölle. Lopuksi kollegat palaan eli Clint Eastwoodiin, niin haluaisin sanoa seuraavaan neuvostolle – Kuten Clint Eastwood sanoi Dirty Härinä elokuvassa, kun rikollinen yritti uhata häntä, hän sanoi, että täytyy kysyä itseltään yksi kysymys. Do I feel lucky? Uhkaatteko parlamenttia neuvosta? Tämä on se kysymys. Kiitoksia tästä. Sitten Albrecht vihreistä. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Me keskustelemme tänään ja huomenna muustakin asiasta kuin henkilötietojen, suorasta, koska me puhumme poliisia oikeudellisesta yhteistyöstä. Sisäministerit ovat ajaneet tätä asiaa vuosikausia. Sehän on täysin välttämätöntä. Kaikkina näinä vuosina Euroopan parlamentti on moneen kertaan pyytänyt sitä, että yhteiset säännöt oikeusvaltiolle ja perusoikeuksien suojalle ovat välttämättömät. Mutta valitettavasti nyt sitten sisäministerit eivät ole edustettuna edustettuna tässä kokouksessa. Meillä täytyy olla poliisitoimien keskinäinen tunnistaminen voimissa. Ja tällä tavalla ei oteta huomioon sitä, että standardit ovat hyvin erilaiset eri maissa. Ja nimenomaan tässä tietosuojakysymyksessä. Mitä tulee poliisin tietosuojaan, niin tämä asia on sellainen, että se pitäisi todella saada kuntoon. Tässä on nimenomaan olisi tärkeä ensimmäinen asia, joka tulisi sitten kuntoon poliisipuolella. Kun tietoja vaihdetaan, niin siellä tapahtuu suuria perusoikeuksien loukkauksia. Ja kuitenkin ministerineuvosto kieltäytyy siitä, että se työstäisi tietosuojadirektiiviä eteenpäin. Hyvät naiset ja herrat, tällä tavalla jos me haemme eh, legitimiteettiä, niin se on todellakin kyseenalainen tässä. Me tarvitsemme vahvistettua eh, yhteistyötä poliisi- ja oikeusalalle. Kiitos. On, on, on behalf of the ECR, I... Sitten ECR-ryhmästä Timothy Kirkhope. Uh, speaking as rapporteur for the... Puhemies, EU-päänarasopimuksen esittelijänä ja monissa muissakin asioissa olen sitten varjoesittelijä. Pidän tämän direkt, direktiivinä keskeisenä, kun puhutaan kansalaisista ja oikeudenkäyttöviranomaisista. Vain jos on korkeat standardit poliisitoiminnassa ja oikeustoimessa, niin saadaan aikaan demokratiaa, jonka kansalaiset luottavat. Toivotaan, että kaksi tavoitetta saadaan direktiivillä täytettyä, että kansalaisoikeuksia puolustetaan, mutta myöskin luodaan mekanismit, joiden myötä voidaan vaihtaa tietoja turvallisesti oikeusviranomaisten piirissä tällaisen järjestelmän tarpeisiin eh, terveijärin näkökulma on paras, mutta painottaisin tämän tälle muille jäsenille, että direktiivi ei voi olla ratkaisu kaikkeen ja mihinkään oikeustoimeen tulevaisuudessa ja nyt. Täytyy olla tuhlaamatta aikaa ja meidän täytyy suojella Euroopan kansalaisia tämän tuloksena. Kiitos Suurkiitokset. Sitten QE-ryhmästä Cornelia Ernst, yksi minuutti. Niin, neuvosto ei ole paikalla. Näyttää siltä, että neuvostolla ei ole kapasiteettia eikä edes halua puhua meidän kanssamme. Ja minun mielestäni neuvoston poissaolo kertoo siitä, että se halventaa parlamenttia. Pitäisi poistaa tämä mm, salaisuus tämän asian ympäriltä ja tässä he kieltäytyvät tästä direktiivistä. Jo vuosia on toimittu niin, että henkilötieto saralla ihmisten perusoikeuksia loukataan. Kansalaisten mm, tiedot, mm, niitä tallennetaan ja me tarvitsemme sekä julkiselle että yksityiselle sektorille standardeja. Siitä on kysymys. Meidän täytyy kansalaisoikeudet pystyä takaamaan. Ja sitten mm, kun meiltä vaaditaan PRN tai jotakin muuta parlamentilta neuvosto vaatii, niin tämä pitää toimia myös toisiin päin. Ja nyt täytyy tällainen blokadipolitiikka lopettaa. Ja sitten komission nimissä komission jäsen Maria Damanaki. Uh, haluaisin kiittää kaikkia puhujia tuesta komission ehdotuksille. Ja haluan jälleen viitata kahteen pääkohtaan. Ensinnäkin haluaisin jälleen vahvistaa, että komissiolle edistys tässä hyvin tärkeässä asiassa tarkoittaa sitä, että aiomme neuvotella sekä asetuksesta että direktiivistä pakettina. Ja todellakin tarkoitamme sitä. Ollaan käyty läpi kaksi lainsäädäntö, lainsäädäntöä. Täytyy keskittyä nyt proseduuriin ja haluaisin vakuuttaa kaikille, että sitä aiomme vaatia. Aiomme neuvotella molemmasta lainsäädännöstä pakettina. Toinen näkökohta, jota painottaisin, on se, että teemme parhaamme, jotta voidaan varmistaa, että uusi lainsäädäntö, joka koskee tietosuojaa, tehdään Lissabonin sopimuksen jälkeen, otetaan huomioon. Viitataan kaikkiin sopimuksiin, kaikkiin ehdotuksiin, joilla on jotka ovat asian, tähän asiaan liittyviä ja relevantteja tämän asian kannalta. Mielestäni puhemies, kaikki täällä ymmärtävät, että tämä on suuri, suuri asia, koska siinä se liittyy ihmisoikeuksiin, se liittyy perusperiaatteisiin, jotka ovat perussopimuksissa sisällä tavalla tai toisella. Niiden täytyy johtaa päätöksentekoamme. Tiedän, että asia on jumissa, haluamme sen pois. Haluaisin sanoa, että komissio on paikalla ja on todellakin halukas tekemään yhteistyötä, jotta vaikeudet voitetaan sekä neuvoston että parlamentin kanssa. Ja tietysti toivotamme tervetulleeksi kaikki aloitteet Irlannilta puheenjohtajamaana tietysti neuvoston puolesta, jos se haluaa purkaa tämän Jumin asian osalta. Suurkiitokset, hyvät äh, naiset ja herrat. Äh, keskustelu päättyi. Seuraavaksi esityslistalla meillä on yhteiskeskustelu kalastuspolitiikasta. Puh- luettelen äh, esittelijät Grobarczyk, Gallagher, Patrao Neves, Ferreira – ja Lövin. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Marek Josef Grobarczyk, neljä minuuttia.